Olen kovin iloinen siitä, että te olette iloisia. Siirrymme suoraan äänestämään. Ja suoraan Geringerin mietintöön. Tämä on äänestys yksinkertaistetussa menettelyssä. Ja nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut äh, Geringerille. Sitten äh, seuraava mietintö, Biinevin mietintö. Se on myös yksinkertaistettu menettely. Ja myös nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja esityslistan mukaan äänestämme yksinkertaistetulla menettelyllä Winklerin mietinnöstä. Tämä myös nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Winklerille. Sitten Hubnerin mietintö. Tämä myös yksinkertaistettu menettely. Nimen huuto. Äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Hybnerille. Olkaa hyvä. Minun koneeni ei toimi. Si, provvederemo subito. No, koitetaan hoitaa homma välittömästi. Teknikot tulevat paikalle heti. Sitten Surjanin mietintö, yksinkertaistettu menettely. Äänestämme tästä äänestää ja tähän tarvitaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tässä on suuri enemmistö myös mietinnölle, joten edustajalle onnittelut. Sitten Rapkain mietintö. Äh, Uspaski on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Gerbiami kolegas, prieš mane vyksta politinis palimas. Pranešėjas miluoja, kad... Olen minua vastaan hyökätty poliittisesti. Tässä viitinössä sanotaan, että minä en ole osoittanut näyttöä, antanut virallisesti. Minä, minua, minä olen joutunut poliittisen hyökkäyksen uhriksi ja tätä juttua ei käynnistänyt poli- poliisi, vaan ö, turvallisuusvoimat, joka oli politisoitunut Liettuassa. Ja he, minut poistettiin eräästä kokouksesta, jota pidin äänestäjien kanssa, mutta minä sain kuitenkin lähteä Taimaahan ja Indonesiaan. Ja tämän mietinnön laatia yrittää vain jatka, haluaa vain jatkaa tätä peliä, jonka käynnistettiin, joka käynnistettiin Voisitteko, Voisitteko te nyt äh, päättää puheenvuoronne? Te saitte puheenvuoron, mikä on erittäin poikkeuksellista. Te olette puhuneet aiheesta jo valiokunnassa ja täysistunnossa tästä ei kuulu puhua, joten päättäkää puheenne. Tämä ei ole puhe, jonka puhuin valiokunnassa. Päinvastoin minä en saanut puhua valiokunnassa, jos olisin kommentoinut tätä päätöstä. Tämä päätös tehtiin samalla tavalla kuin Stalinin aikaan. Per appello nomina, non... Selvä, siirrymme äänestykseen. Ei nimenhuutoäänestyksellä, vaan ihan kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Jakoliinon mietintö. Tämä on äh, kysy... Tässä on kysymys EUn ja Japanin välisestä sopimuksesta. Marietta, olkaa hyvä. Puhun kovin lyhyesti. Voin vakuuttaa teille, tämä on ensimmäinen sopimus Euroopan unionin ja Japanin välillä, ja siksi sillä on myös symbolinen merkitys, ja se on tärkeä toimi, ja minusta tämä on myös hyvin tärkeä ajankohta tehdä tällainen sopimus taisteltaessa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tässä on esitetty erilaisia vaatimuksia. Meidän täytyy yrittää saada tämä sitten yhteen pakettiin. Minusta tämä vastaa kutakuinkin odotuksia, siksi että tämä sopimus on hyvä hyväksyä, koska se on konkreettinen askel sopusoinnussa kummankin kansan toivomusten osalta. Ja tämä ylittää kahdenkeskiset sopimukset. Selvä. Sitten me lähdemme äänestämään tästä mietinnöstä kättä osoittamalla. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Kiitokset ja onnittelut. Sitten äh, Kurt Lechnerin mietintö kaupparekistereiden yhteenliittämisestä äänestämme mietinnöstä. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Schröterin mietintö uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittämisestä. Esittelijällä on oikeus puheenvuoroon, olkaa hyvä. Brevemente. Ja ihan lyhykäisesti. Kyllä, kiitos puheenjohtaja haluaisin esittää kollegoille, haluan kiinnittää huomiota siihen, miten, mikä historiallinen momentti, mikä historiallinen hetki tässä äänestyksessä on. No, me parlamentissa olemme olleet aloitteellisia jotta saataisiin vihreitä työpaikkoja. Nyt me avaamme tälle tien, avaamme uutta liikkumavaraa kestävälle työllistymiselle ja hyvälle työlle. Ja tällä tavalla me noudatamme sitä esimerkkiä, jonka USA vihertyminen on aloittanut. Tämä luo uusia työpaikkoja. Tämä säilyttää olemassa olevat työpaikat, hyvät kollegat kuusi valiokuntaa tässä parlamentissa on tehnyt työtä tämän mietinnön osalta. Kiitän kaikkia esittelijöitä ja Kiitän myös kaikkia varjoja, varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet aktiivisesti yhteistyössä. Olen iloinen siitä, että Belgia puheenjohtajamaana jo aikaisemmin on antanut ymmärtää, että se tukee, ottaa huomioon tämän parlamentin neuvoston, äh, aloittajan ja vie sen neuvostoon, jotta sitten joulukuussa saataisiin huippukokouksessa tehtyä päätös. Tämä on Euroopan parlamentin aloite tulevaisuutta varten. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Grazie. Grazie. La pongo in Kiitokset ja äänestämme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. Onnittelut. Sitten Traskovskin mietintö. Tässä on kysymys että Sveitsistä sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanon esteet. Esittelijän pyytän puheenvuorolta. Pyytäisin, että olette mahdollisimman lyhykäinen. Whoops, doesn't work. Okay. Just wanted to thank the uh, chairman. Haluan vain kiittää Inta-valiokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbouria, että hän veti tätä prosessia. Haluan kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä joiden kanssa työ oli, yhteistyö oli esimerkillistä. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitokset. Siirrymme äänestykseen. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Zalba Bidegain, EUn ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke. Tässä aloitamme lainsäädäntöehdotuksesta ja äänestämme an block. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja, ja sitten tarkistukset. Tai tällä tavalla muutettuna koko ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos. Vapakauppasopimus Korean kanssa antaa paljon mahdollisuuksia niin meidän kuin Koreankin teollisuudelle, mutta Euroopan taloudelle on myöskin kenties joitakin vakavia ää, ää, vaikutuksia luvassa ja ne on otettu vakavasti huomioon. Kaikissa poliittisissa ryhmissä on viime viikolla päätetty, että nyt on tullut hetki, että myöskin täysistunnossa on otettava kantaa näihin hyväksyttyihin tarkistuksiin, jotka siis kansainvälisen kaupan valiokunnassa on hyväksytty kesäkuussa. Ja kysymys on tarkistuksista, jotka vievät pois pohjaa tältä suojalausekkeen tehokkuudelta. Ja nythän me aiomme siis äänestää vain tarkistuksesta ja sitten myöskin nyt ehdotamme, että tätä äänestystä lainsäädännöllisestä dokumentista lykättäisiin lokakuuhun. Ja samanaikaisesti yksimielisesti haluamme sanoa ei sille, että nyt sitten suljettaisiin ovi tältä mahdolliselta sovulta ensimmäisessä käsittelyssä, koska se varmastikin on mahdollista. Mutta on hyvin tärkeää nyt lähettää hyvin tärkeä vahvuuden viesti kaikilta poliittisilta ryhmiltä ja sen takia on myöskin hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti nyt yhdessä tukee voimakkaasti koko tätä äh, tarkistuspakettia. Kiitokset. Bene, la sua proposta è molto chiara, grazie. La ha facoltà di parlare. Hyvä, hyvin selkeä ehdotus. Komissilla on oikeus myös puhua. Prego. Olkaa hyvä. Uh, as Commissioner de Gucht called yesterday, the Commission welcomes the fruitful... Komissio pitää hyvänä tätä hedelmällistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Tämän päivän äänestys koskevaan tarkistuksia, eikä, ja siinä on tarkoitus saada tämä läpi ensimmäisestä käsittelystä. Tämä on, käsittely alkoi aloitettu elokuussa, se on tarkoitus jatkaa 22. syyskuuta. Tässä vaiheessa komissio ei jättää kuitenkin oven auki mahdolliselle trilogille ja, ja komissio pitää kiinni sitoumuksistaan. Kiitos. Nyt siirrymme äänestykseen. Puolesta vastaan tyhjää. Ehdotus on hyväksytty. Kiitokset. Sitten me siirrymme Boveen mietintöön oikeudenmukaisesta tulosta maanviljelijöille. Ja katsomme ensin päätöslauselmaehdotusta kautta. Ehdotus, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. Sitten kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kymmenen kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 13. Ää selvä. Tarkistetaan kohdan 10 toinen osa. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys. Kohta 10 toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin, olinpas oikeassa. No niin, kohta 13. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Edustaja Kostinger ehdottaa suullista tarkistusta kohtaan 21. Edustaja Koskinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Pyytäisin kohtaa 21 täydentää sanat maataloustuotteet. Nimittäin se teksti kuuluisi eh, nyt englanniksi näin. Ja pitää eh, tarpeellisena kieltää maataloustuot, maataloustuotteet yhteisön tasolla. Kiitoksia. Ci sono opposizioni a questo emendamento? Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? En näe kenenkään tätä vastustavan, joten jatkamme. Kohta 21 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 on hyväksytty. Kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 37 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta ei, anteeksi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös kolmasosa. Kohta 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Selvä, selvä. Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäkymmentäkaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 47 toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 52 nimen huuto. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten, äh, selvä, tarkistetaan. 64 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale M puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestämme tällä tavalla muutetusta päätöslauselmasta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Onnittelut. Thank you.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 Ja sitten äh, koko päätöslausumatus näin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Portakselle. Sitten siirrymme Swifkon mietintöön. Tuomiva, tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja niin edelleen. Päätös lauselman luonnos, tarkistus yksi äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten luonnos äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten äh, Parvanovan mietintö. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli kohta kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 11. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvä, selvä. Tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoosa I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosa kappale O kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosa S kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten koko päätöslauselma. Ei kun anteeksi, nyt jäi vielä tämä S2-osa. Se jäi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koko päätöslauselma luonnos puolesta vastaan tyhjää. Onnittelut Parvanovalle. Ja nyt sitten siirrymme Pietikäisen mietintöön. Äänestämme kohdasta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten nimenhuuto, äänestys koko loppuäänestyksessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. valtava enemmistö. Sydämelliset onnittelut. Ja sitten Lökkegoodin mietintö. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. loppuun. Ei tästä tarvitse enempää äänestää. Hyvä. Sitten on vielä äänestysselitykset muille hyvää ruokahalua, jotka suoraan voivat jo tuonne lounaalle lähteä.